Ședința este reluată. Înainte de... Hyvät kollegat, ennen kuin aloitamme keskustelun ensimmäisestä mietinnöstä tänä iltapäivänä, toteaisin, että eilisen täysistunnon pöytäkirja on nyt käytettävissä. Onko siihen huomautettavaa? Ei.